Kiitoksia puheenvuoroistanne. Ja nyt meillä on toinen keskustelu, teknisempi luonteeltaan, nimittäin toisiaisuusperiaatteen puolustaminen. Keskustelun aluksi annan puheenvuoron ensinnäkin herra Mario Borgetsiolle. Neljä minuuttia. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Esittämäni ryhmän kanta on hyvin selkeä Tämän suullisen kysymyksen myötä kysytään komissiolta, miten voitaisiin toimia Strasbourgin tuomioistuimen päätöksen kohdalla, koska ei se ole mikään unionin toimielinkään. Se, että krusifiksi voisi olla kouluissa, koululuokissa. Tämä päätös, ja sanon sen aivan selvästi, on meille sellainen tapa, jolla soitsellisuusperiaatteet on loukattu tavalla, jota ei voida hyväksyä meidän täytyy taata myös kansakuntien jäsenvaltioiden omat oikeudet. Ei voitaisi kuvitella Euroopan unionia, kuten me sen ymmärrämme, jota me sitä tuemme, ilman että annamme vahvaa tukea myös toissijaisuusperiaatteelle. Minä haluaisin ensinnäkin tehdä yleisempää tarkastelua. Lähdetäänpä itse aiheesta tässä tuomiossa. Se, että poistettaisiin kaikki sellainen, jota voidaan pitää on osa demokratiaa ja vapautta, kuten joku on väittänyt. Mutta minun mielestäni kyse on enemmänkin ö, poliisitoimista. Se on epädemokraattinen toimi. Jos ajatellaan krusifiksia koululuokan seinällä ja mitä sen vaikutus on, niin ei ole, ole kyse mistään maallisesta seinästä, vaan tyhjä seinä. Ja, ja totta kai siinä voidaan käyttää myös koulutukselliseen tarkoitukseen huonoihinkin tarkoituksiin. Tai sitä voidaan tietenkin pidä myös länsimaiden itsemurhatuomiona. Strasbourgin tuomioistuin edellyttää vapauden toteuttamista ja sillä on omat seurauksensa myös ja halutaan näin taata, että velvoitettaisiin ikään kuin, että jokaisen kansan kohdalla pitäisi elätä ympäristössä, joka ei enää noudattaisi hänen uskoaan. Ei tässä ole kyse uskonnonvapaudessa. Tässä menee tavallaan vastoin uskonnonvapautta tällä tuomiolla. Sillä on kielteinen piirteensä. Se on siitä kielteinen oikeus sen sijaan, että joutuisi luopumaan velvollisuudesta noudattaa uskonnollista vakautta. Nyt on kyse toisenlaisesta tilanteesta. Krusifiksin läsnäolo ei ole meidän kulttuurissamme pelkästään uskonnollinen ele, vaan laajempi, universaalimpi. Jos se risti symbolina on universaali viestiltään rauhaa ajava, kuten on sitä moni metafysikokin esittänyt, niin perinteisesti ottaen nämä suuret johtajat kulttuurissa korostavat näitä arvoja myös. Mutta meidän täytyy tehdä selväksi se, että nyt kyse on tästä tuomiosta, joka liittyy eri uskonno, uskontolahkoihin. Jos joku haluaa kiistää koko Euroopan unionin hengen, niin tämä on aivan uskomatonta. Oikeastaan kyse on, että viedään nämä symbolien, arvojen symbolit kansalaisilta. Kyse on hengellisyydestä. Siitä siinä mennään pidemmälle kuin pelkästään historiallisesta siteestä johonkin tiettyyn uskontoon. Kyse on universaalista symbolista toistaan. Päinvastoin unionin pitäisi säilyttää kansakuntien oikeuden pitäytyä myös symboleihin Valkain rististä. Meillä pitäisi olla äh, urheutta pitäytyä näihin perustavanlaatuisiin teemoihin, jotka ovat historiallisia, ja miettiä omaa hengellistäkin rooliamme. Antaa kansakunnille vapaus säilyttää ja arvostaa identiteettiin liittyviä symboleja. Se on tärkeää periaate poliittisesti ja oikeudellisesti Euroopan unionissa. Se kuuluu toissijaisuusperiaatteeseen. Koko kysymys nimenomaan tähän tärkeään periaatteeseen päättyy. Ja nyt lopettelen. Tämä kysymys auttaa keskustelemaan tästä, mikä on vapauden Eurooppa. Minä olen juuri väitin, että se, että Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen mukaan on isketty tähän uskonnonvapauteen. Jos ajatellaan meidän kaltaistamme me haluamme säilyttää myös ristin symbolina, kistamattomana, me varmasti ym- jo hyvin perille teidän sisällöstänne. Nyt puheenvuoronsa herra Antonio Canchan. Kiitos, puhemies. Hyvä komission jäsen, kollegat. Viime marraskuun kolmantena päivänä ihmisoikeustuomioistuin otti vastaan italaisen suomalaisen pyynnön käsitellä krusifiksejä koululuokissa. Ranskassa, Espanja ja Italiassakin on krusifiksejä vuonna 1988. Todettiin, että ei se ole pelkästään kristinuskon symboli, vaan se on luonteeltaan riippumaton nimenomaan tietystä uskon tunnuksesta. Italiassa 2006 tämä vahvistettiin ja tähdennettiin sitä, että maan maallinen luonne ei voi olla ottamatta huomioon myös sivilisaatiota ja kulttuuria ja sen historiaa. Kysymyksessä me olemme halunneet ottaa esille että nimenomaan tämän maallisen luonteen, vaikkakin se on johtanut provokaatioon sikäli, että seuraava askel voisi olla se, että tuomioistuimen Strasbourgissa viedään jopa katoliset symbolit, jotka liittyvät yhteiseen perinteeseemme jäsenvaltioissa, vaikka olekaan taiteellisia ja kulttuurisia ilmenemismuotoja kaupungeissamme. Kun ajatellaan Euroopan neuvostoa tai Euroopan unionia, niin taustalla on paljon myös Maria-ikonografia. Ihmisoikeustuomioiston haluaa esittää toisenlaisen maallistumisen mallin, jota ei voida pitää omanamme. Se ei ole jotain muuta kuin toissijaisuusperiaatteen mukaista tai vielä pahempi. Siinä puututaan tähän tyh- tyhjään, josta edellinen puhuja puhui. Tämä koskee meidän omaa identiteettiämme, rauhan, rakkauden ja yhdessäolon arvojamme, tasa-arvoa ja vapautta. Siksi tämä tuomio iskee vapauteen ja oikeuksien tasa-arvoisuuteen. Me haluamme puolustaa vapauden vaatimuksia Kulttuuriset, uskonnolliset symbolit ovat tärkeitä, koska siinä tunnustetaan myös vapaus. Siksi nimenomaan humanitaarisia arvoja ajetaan myös Saharov-palkinnolla. Niitä annetaan kansainvälisille järjestöille, jotka haluavat demokratian periaatteita ajaa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Mario Mauro. Kaksi minuuttia. Oh, pardon. anteeksi komission jäsen. Voi anteeksi komission jäsen ensin. President. Rouva puhemies. Ihan mieluusti olisin kuunnellut herra Mauroakin, mutta hän voi puhua siitä minun jälkeeni. Niin, kuulkaapa, minä joudun pitäytymään tiettyihin oikeudellisiin sääntöihin. Totta kai kuomios, komissio on myös tarkkaan seurannut uskonnon ja ajattelun vapautta, kuten 9 artiklassa ihmisoikeussopimuksessa määrätään ja 10 artiklassa perusoikeuskirjassa Euroopan unionissa. Mutta pitää paikkansa, että komissio ei voi toimia kuin silloin, kun on kyse unionin oikeudesta. Mutta kansalliset lait, kun on kyse uskonnollisista symboleista, julkisessa rakennuksissa, käytetään pelkästään kansallisia oikeusjärjestyksiä. Toisiaisuusperiaatetta sovelletaan myös unionissa. Toisin sanoen pitää paikkansa, että tämä toisiaisuusperiaate ei tule kyseeseen, kun on kyse Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimesta, koska sen oikeusvalta on kansainvälinen ja siinä noudatetaan puolestaan Euroopan ihmisoikeussopimusta pitää paikkansa, että ihmisoikeustuomioistuimien päätösten noudattaminen kuuluu Euroopan neuvoston toimivaltaan. Pitää myös paikkansa, että ihmisoikeustuomioistuimien päätöksiä joudutaan soveltamaan pakollisesti kaikissa jäsenvaltioissa, jos ne ovat osana ihmisoikeussopimuksessa, ja Italiakin, joka on tässä asianosaisena, niin 43 artiklan nojalla kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä vaatia uudelleen käsittelyä suuressa kamarissa. Saamiemme tietojen mukaan lehdistöstä valtio aikoo käyttää vetoomusoikeuttaan suuressa kamarissa tuomioistuimessa. No, tämä minä nyt voin teille kertoa vielä kerran, kun on kyse Euroopan unionin oikeudesta, niin on oma sisäinen oikeusjärjestö, joka tulee kyseeseen jäsenvaltioissa. En tietenkään minä voi Euroopan neuvoston puolesta ruveta vastaamaan tai ihmisoikeustuomioistuimenkaan puolesta vastaamaan. Todellakin tuomioistuin on antanut tällaisen päätöksen ja ymmärrän, että se saattaa johtaa kysymyksen asetteluihin myös täällä. Tämän verran minä voin nyt sanoa, totta puhuen, totta kai kuuntelen tarkkaavaisesti puheenvuoroja tästä eteenpäin. No niin, tästä jatketaan ja puheenvuoron saa herra Mauro. Gracias. Kiitos puhemies. Kiitos myös komission jäsenet tästä selkeästä arviosta, joka todellakin kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Minä sanoisin, että olen minäkin vakuuttunut siitä, että meidän täytyy noudata maallisuutta toimielimissämme. Olen myös vakuuttunut siitä, että uskonto ei mitään poliittista ongelmaa pysty ratkaisemaan, mutta yhtä lailla ei poliittisiin ongelmiin löydy ratkaisuja uskonsotia käymällä. Tästä syystä olemme varadoksin edessä. Mitä tapahtuisi, jos me noudattaisimme Strasburgin päätöstä, jos noudattaisimme sitä, että pitäisi poistaa krusifiksit italaisista koululuokista myös ajatellen, jos ne ovat muuallakin esillä julkisissa paikoissa, mitä tämän Ruotsin lipun kanssa pitäisi tehdä sitten esimerkiksi, mitä pitäisi tehdä tämän Suomen lipun kanssa, tai Slovakian lipun kanssa, tai Maltan lipun kanssa, Tanskan lipun kanssa, Kreikan lipun kanssa, tai yhdistyneen kuningaskunnan tapiosta, jossa on jopa kolme ristiä päällekkäin, rakkaat ystävät – Nimittäin se, että ristit ovat, se syy ovat siellä, ei eroa siitä, mistä syystä krusifiksi on italaisissa koululuokissa. Eikä se ole mikään uskonnollinen syy. Se on kulttuurinen ja perinteisiin perustuva syy. Siksi jäsenvaltiot itse arvioiko tapauskohtaisesti, minkälaisia ratkaisuja voidaan löytää kansakuntien mielen mukaisesti niiden kokemusten perusteella, mitä uskonvapaudesta on saatu, ja kunnioittain myös toi eri instituutioiden maallisuutta. Tästä kyse on. Ja täytyy ensinnäkin, kaikki ennen täytyy kunnioittaa, ei Strasburgin oikeuskäytäntö, vaan jokaisen yksilön oikeuksia. Merci bien. Et maintenant la parole est à monsieur... No niin, seuraavaksi herra López Aguilar. Kiitokset puhemies juristina ja Euroopan parlamentin jäsenenä olen samoilla linjoilla monien kansalaisen kanssa, jotka seuraavat ohjelmaamme ja huomaamme, että tässä nyt keskitytään ehkä vähän eri asioihin kuin mihin pitäisi. Selvitetäänpä kansalaisille hieman, mistä on kyse. Me puhumme nyt Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksestä. Kyse ei ole Euroopan unionin toimielimestä, vaan Euroopan unioniin tavallaan liittyvästä instituutiosta. Se puolustaa ihmisoikeuksia. Toiseksi me keskustelemme oikeuden päätöksestä, emmekä tämän parlamentin päätöksestä. Me emme voi millään tavoin vaikuttaa tehtyyn ihmisoikeustuomioistuimen päätökseen. Kolmanneksi Äh, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin kyllä hyväksyy uskonnon vapauden. Uskonnon vapaus kuuluu yhteisiin perusoikeuksiin. Se on perusoikeus, jota myös Euroopan unionin ihmisoikeusperuskirja äh, tukee. Ja näin ollen tässä ei missään tapauksessa kiistetä tätä perusoikeutta. Eli Kunnianarvoinen Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on jo 60 vuoden kokemuksella antanut päätöksiä ja se yksimielisesti teki tämän päätöksen. Lopuksi haluan vielä sanoa, että yksikään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös ei johda siihen, että jonkun äh, Euroopan unionin jäsenvaltio täytyisi muuttaa omaa lainsäädäntöään, jos se on allekirjoittanut ihmisoikeusperuskirjan. Ja jäsenvaltiot voivat tehdä omia päätöksiään. Ne voivat muuttaa omaa lainsäädäntöään tai olla muuttamatta sitä mutta missään tapauksessa ne eivät ole velvoitettuja. Eli ihmisoikeustuomioistuimen päätökset eivät velvoita. En oikein ymmärrä, miksi täällä ollaan huolissaan. Ei ole syytä olla huolissaan. Kenenkään ei tarvitse muuttaa lainsäädäntöään siksi, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tehnyt päätöksen. Ei Italian eikä yhtään minkään muunkaan maan tarvitse vetää sellaista johtopäätöstä tästä päätöksestä. Mutta tässä on nyt äh, puhuttu periaatteesta ja se on Euroopan unionin periaate. Eihän se liity millään tavoin tähän Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tapaukseen. Itse asiassa ö, tässä voidaan ö, pohtia äänestystä, joka ei itse asiassa nyt tässä tapauksessa mitenkään ö, koske tätä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöstä. Tämä on, voi olla, että tämä keskustelu on ihan paikallaan, mutta ainakin se on nyt mennyt aivan väärille raiteilleen. Tämä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös ei millään tavoin vaikuta Euroopan unionin toiminnan toiminta Kiitoksia kovasti puheenvuorossa, rouva Intefeld. Thank you, chair. Kiitos puhemies tämän päivän keskustelun otsikko johtaa vähän harhaan, kun siinä puhutaan subsidiariteetista eli toissijaisuusperiaatteesta. Ymmärtääkseni siinä tehdään päätöksiä mahdollisimman lähellä kansalaisia. Ja tämä äh, taso on tämä kansalaisen taso, yksittäinen kansalainen. Ja mitä te on sanotte, että, että kansallisvaltion oikeudet käyvät yksilön oikeuden yli. Ja meidän tehtävämmehän tässä parlamentissa on suojella yksityisen kansalaisen oikeuksia, ei valtioiden oikeuksia. Ja toisekseen, jos me pidä katsomme, niin kuin te väitätte, ettei tämä kuulu mukaan Euroopan unionille, haluaisin käsittää sitä, miksi nämä ylipäätänsä sitten ovat Kööpenhaminan kriteereissä mukana. Miksi sitten ehdokasmailta pitää vaatia, että he kun, kunnioittavat esimerkiksi kirkon ja valtion erottamista toisistaan, jos me emme voi sitä vaatia omilta jäsenmailtammekaan? Hyvät kollegat, jos te väitätte, että Euroopan parlamentti ei ole pätevä elin näistä asioista puhumaan, sitten ihmettelen, mihin, miksi me sitten voimme keskustella kurkkujen muodosta, mutta emme kansalaistemme perusoikeuksista. Mitä Euroopan ihmisoikeussopimukseen tulee ja tuomioistuimen päätökseen? Katson, että nyt Islamonin sopimus on ollut kaksi, vuotta, kaksi viikkoa voimassa ja se edellyttää sitä, että me myöskin liitymme sitten YK ihmisoikeusjulistukseen, siis Euroopan unionina. Jos kollegat samaan aikaan emme hyvä, hyväksy sitä, että, että Strasbourgin tuomioistuimella on mitään sanavaltaa, millä tavalla me voimme sitten kansalaistemme oikeuksia turvata? Eh, kuten Lopes äsken totesi, eh, eh, poliitikolla ei ole mitään syytä sorkkia tuomioistuimen päätöksiä. Tehkö tuomarit työnsä? Meillä voi olla kuin mielipide, me voimme ehkä olla jotain eri, eri mieltä jostakin asioista heidän kanssaan, mutta emme voi puuttua heidän ratkaisuinsa. Minun ryhmäni, Euroopan liberaalit, ovat, ajavat sellaista Eurooppaa, ajamme sellaista Eurooppaa, joka on kaikkien yhteinen Eurooppa ja uskomme erilaisuuteen. Siinä kaikilla on oikeus omiin kantoihinsa, omiin uskontoihinsa ja jopa uskonnottomuutensa ja puhemies. Val, valtiot, äh, ei oikeudet, valtioiden on varmistettava sellainen toimintaympäristö, jossa äh, ihmiset voivat toimia oman tuntonsa mukaan. Niin heidän pitää saada to, valtiolta silloin suojelua. Ja silloin tilanne on todella vaikea, jos joudutaan käymään tuomioistumista hakemassa yksilövapaudelleen suojaa kehotan äänestämään tämän päästölasmaa vastaan. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa herra Miroslav Piotrowski. Minuutti. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, zważywszy na historyczne... Kiitos puhemies. Kun ajatellaan sitä historiallista seikkaa, että Euroopan unionin perustajat olivat Adenauer, Monet, Schumann eli kristillisdemokraatteja, kaikki he perustivat toimintansa kristillisiin arvoihin ja symboleihin. Rouva puhemies, takana oleva lippu, joka hyväksyttiin Euroopan unionin lipuksi, viittaa 12 tähteen, jotka olivat neitsyön pään päällä. 50 vuoden jälkeen on ehkä syytä kysyä, onko perustajaisien filosofi edelleen voimassa. Kun ajatellaan tätä skandaalimaista päätöstä, jonka ihmisoikeustuomioistuin teki Strasbourgissa, on sanottava, että yksikään tuomari, joka on poliitikkojen nimittämä, voi ruveta vaatimaan sitä, että crucifix kielletään. Tämän päätöksen hyväksymällä me epäämme myös kristilliset arvot. Etteikö puhe, komission ole sitä mieltä, että tässä hyökätään kristillisiä arvoja vastaan ja tämä johtaa Euroopassa katastrofiin. E, meidän täytyy korostaa kristillisiä arvoja. Ja nyt seuraavaksi herra Manfred Weber, kaksi minuuttia. Haluaisin ensinnäkin kiittää tästä keskustelusta. Kollega Lopes sanoi, että hän juristina sanoi, että me emme ole toimivaltaisia, mutta miljoonat tai tämä päätös koskettaa miljoonia ihmisiä Euroopassa ja siksi meidän täytyy keskustella siitä. Toinen asia, kirkon ja valtion välinen suhde on aina ollut kiistelty Euroopassa. Se on johtanut verisiin taisteluihin. On hyvä, että me Euroopassa erotamme nämä kaksi toisistaan. Hyvät naiset ja herrat, meillä on Euroopassa erilaisia malleja, öö, Ranskassa on oma järjestelmänsä ja sitten eh, Englannissa esimerkiksi valtion eli eh, kuningatar on kirkon pää. Meillä on aivan erilaisia valtion ja kirkon välisiä suhteita ja siksi on tärkeää, että me nyt vaadimme toissijaisuusperiaatteen kunnioittamista, että kaikki voivat säilyttää omat tapansa. Haluan puhua perustavanlaatuisista kysymyksistä. Mielestäni kyse on toissijaisuusperiaatteesta, solidariteetista, vapaudesta ja kristillis-juutalaisessa ajattelutavassa se ei ehkä ole sama asia kuin Kiinan tai jossain Aasian uskonnoissa. Meidän uskontomme tämä kuuluu. Voimme Äh, harjoittaa omaa uskonnon vapauttamme, emmekä, eikä meidän tarvitse pakottaa sitä muille. Hyvät naiset ja herrat, on olemassa uskonnon vapautta. Täällä voidaan päättää, että joku haluaa olla esimerkiksi ateisti, ja lisäksi on oikeus olla uskossa omalla alueella, niin siellä asuu miljoonaa ihmistä ja 80 prosenttia on katolilaisia. Ja myös ateistit ovat suvaitsevaisia ja 80 prosenttia, jotka ovat katolilaisia, ovat vastaavasti sitten suvaitsevaisia. Molemmat vaativat toisiltaan suvaitsevaisuuttaan ja vapautta elää niin kuin haluat. Ja yhteiskunnan täytyy hyväksyä myös vähemmistöt. Se on myöskin laillista ja se sopii yhteen uskonnon vapauden kanssa. myöskin kristinuskon puolustajille täytyy osoittaa vapautta. Kiitoksia, herra Weber. Seuraavaksi Jona Senishin. Pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy. Rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat. Euroopan ihmistuomioistuin Strasbourgissa on aivan oikein todennut, että krusifiksit koululuokissa – loukkaavat uskonnon vapautta oppilaiden ja vanhempien parissa. Tuomarit päättivät, että krusifiksi on ihmisoikeusopimuksen vastainen. Siksi päätös on aivan selkeä ja helposti ymmärrettävissä. Tästä syystä se on johtanutkin tällaisiin aggressiivisiin reaktioihin kirkonmiesten ja äärioikeiston poliitikkojen parissa. Nyt vaaditaan sitten komissiolta selityksiä. Näin ei pidä toimia. Euroopan toimijoille ei ole mitään ar- osaa eikä arpaa tässä päätöksessä, kun tuomioistuin on tehnyt. Tuomioistuin kuuluu Euroopan neuvostoon eikä Euroopan unioniin. Krusifikseja koskeva päätös ei ole toissijaisuusperiaatteen vastainen, päinvastoin. Siinä pyydetään kunnioittamaan nimenomaan kunkin maan lainsäädäntöä, jos on unohdettu myös kirkon ja valtion erottaminen tai uskonvapaus. Toisin sanoen päätös auttaa perusoikeuksien toteutumista kansalaisten parissa vastoin sosiaalisen elämän klerikarisoitumista joissakin maissa. Nimittäin joissakin maissa kansalaiset eivät voi puolustaa oikeuksiaan tuomioistuimissa. Päätös on myös aivan jäsenvaltioiden identiteetin mukainen. Toisin sanoen siinä puhutaan vain hyvin pienestä julkisesta tilasta, siis kouluista. Ei ole vaadittu, että krusifiksejä ruvetaan kaikista paikoista poistamaan, oli sitten kyse lipuista tai muusta, kuten täällä todettiin. Kukaan ei ole hyökännyt kirkkoa vastaan, vaan on kyse kansalaisten oikeuksista. Klerikkarisoituminen menee eteenpäin myös minun maassani, sielläkin loukataan perusoikeuksia. En voi kuvitella, että komissio tai parlamentti voisi tätä kansalaisia estää puolustamasta oikeuksiaan myös Strasburgin ihmisoikeustuomioistuimessa. Tämä tekee tekisi meistä naurunalaiseksi. Merci, Madame Senisin. Kiitoksia, Rova Sensin. Ja nyt puheenvuoron saa Carlo Casini. Kaksi minuuttia. Normalement. Signora Presidente. Rouva puhemies, tuomioistuimen päätös on aiheuttanut hämminkiä monissa paikoissa, myös paikoissa, joissa on vuosisatoja jo osoitettu solidaarisuutta. Me olemme sitä mieltä, että tämän pitäisi mennä suurteen kamariin, koska se on virheellinen. Meidän pitäisi kaikki ristit ja krusifiksit moista kuuluisastakin paikoista, kielletäänkö se myös siitä, että Englannin kuningatar voi olla Englannin kirkon päämies. Kaikki tämä johtaa äärimmäisen tärkeään pohdiskeluun sekä poliittisesti että kansalaisten näkökulmasta. Ihmisoikeus on vain yksilöiden oikeuksia, sosiaalisessa yhteydessäkö vai ei, vai on, voiko myös tietty uskonnollisuutta ilmaista, eli niin näin voidaan ajatella kansakuntien oikeuksia. Ajatellaan perinnettä, historiaa, taidetta, älykkyyttä, joka saattaa tulla kansakunnan toimien myötä esille. Sitä paitsi tämä koskee aivan oikeutusti myös toissijaisuusperiaatetta ja ihmisoikeuksia. Jos ajatellaan joitakin tärkeitä perusoikeuksia, joita on myös täytyy pitää universaaleina kiistattomina, ehkä totta kai tulkinnat voivat vaihdella. Ehkä on ihmisoikeuksien kesken konfliktia. Miksi jäsenvaltio viedään mahdollisuus pois jäs- lainsäädästöstä harjoittaa ihmisoikeuksia oman kansakunnan mielenmukaisesti? Siksi tämä kysymys tulee sille myös krusifiksin kohdalla. Ihmisoikeustuomioistuin on antanut jäsenvaltiolle yksinomaisen vallan päättää kaikkien tärkeimmistä riidaista, kuten esimerkiksi eutanasian abortin kohdalla. Lissabonin sopimuksessa velvoitetaan, että liitytään ihmisoikeussopimukseen. Euroopan unionin meidän täytyy kunnioittaa ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä. Ehkä on syytä miettiä tätä uutta suuntautumista myös ihmisoikeustuomioistuimessa. Olisi aika vakavaa, jos ylikansallinen valta tässä mainittuna muodossa, kun siellä ei ole kyse demokraattista valitusta henkilöistä tai kansakuntien mielestä, että siitä tulee näin ratkaiseva myös näin tärkeissä asioissa ihmisille ja kun kuitenkin vastoin vapauttakin. Siksi minä toivon, että kansanpuolen päätöslauselma menee läpi ja suurella enemmistöllä. Kiitos, herra Kazini. Nyt puheenvuoroon. Seuraavaksi keskustelemaan puheenvuoroluetteloa. Ja herra Nikolasik on pitänyt puheenvuoroja ja sen saa. Minuutti. Minuutti. Dejiny Európy jednotlivých štátov, a teda Európskej únie... Eurooppalaisuus kytkeytyy kiinteästi kristillisyyteen, halutaan sitä tai ei Monissa äh, perustuslaissa on äh, kristillinen peru, perinne otettu huomioon, myöskin Euroopan unionin perustamissopimus mukaan lukien, lukien koska siinä on nämä ajetaan tällaisia universaaleja arvoja. Tämän päivän Euroopassa kaikkien perusoikeudet ovat ihmisoikeusjulistuksen ja ihmisoikeusten ja perusoikeuksien sopimuksen kanssa kautta taattuja. Ja kaikki jäsenvaltiot ovat jakaneet nämä arvot jo vuosisatoja. Sen vuoksi uskon, että Euroopan unionin, unionin tulisi kunnioittaa kansallista historiaa, kulttuuria ja perinteitä ja tulisi asettua näiden sellaisten jäsenmaiden rankaisemista vastaan, jotka pitäytyvät käyttäytyvät näissä oikeuksissaan, äh, ja äh, mukaan lukien kristillisen perinne ja kristilliset symbolit ja näiden ylläpito sen paremmin peruskirjan kuin meidänkään yleissopimuksemme ää, äh, määräykset eivät ulota toimielimien vaikutusta tämän näin pitkälle. Kiitokset puhemies. Haluan siteerata. Krusifiksi ei ole vain uskon symboli, se äh, heijastelee kulttuuriamme ja rohkeuttamme ja äh, pitkää sivilisaatiotamme. Emme voi talloa ihmisoikeuksia unohtamaan tätä kaikkea. Uskon vapautta täytyy voida har- harjoittaa eikä sitä saa rajoittaa. Jos kyse on toissijaisuusperiaatteesta, niin sitä täytyy kunnioittaa ja kaikkien tuomioistuinten ja toimielinten täytyy kunnioittaa sitä. Olipa kyseessä sitten vain periaatteen kunnioittaminen tai uskon kunnioittaminen. Ja krusifiksin käyttäminen julkisissa tiloissa ei saa muuttaa tätä. Vapaus on olennainen osa yhteiskuntaamme, se on peruspilari, johon kaikki perustuu. Ja sen rajoittaminen tai sensuroiminen loukkaa Euroopan unionin periaatteita. Kiitoksia, herra Diaz. Ja nyt Papa Nikolau. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ και εγώ πως το δικαστήριο Puhemies. Minusta tuomioistuin erehtyi todetessaan, että, että, että näitä krusifikseja ei huoneissa voi selittää tai perustella. Kysymyksessä on nyt yhteiskunnallinen, ei juridinen ongelma. Meidän pitää pitäytyä toissijaisuusperiaatteen määräyksissä ja kysymys uskonnollisten symbolien esillä pitäminen kuuluu osana kunkin maan perinteeseen ja historiaan meillä esimerkiksi Kreikassa on äh, kristillisiä symboleja, jotka, jotka luokkahuoneissa näkyvät. Ei sen vuoksi, että me haluaisimme iskostaa niitä oppilaiden mieliin, vaan siksi, että haluamme osoittaa heille, että se, nämä kuuluvat osana, kiinteänä osana historiaamme. Äh, älkäämme unohtakaa, että olemme musli, olimme muslimien sort, sortamia satoja vuosia. Pan komisar, krátkosti by som sa chcela vyjadriť k trom bodom. Kiitoksia. Kolme seikkaa. Tänä iltana ja juuri joulun alla tiistaina sen jälkeen, kun 60 vuotta sitten äh, Euroopan yhteisö syntyi. Edelleen keskustelemme yhdestä tärkeästä pilarista, eli subsidiariteetista. Toiseksi kollegani Borgetsion kysymys liittyy Strasbourgin tuomioistuimen päätökseen, jossa käsiteltiin ihmisoikeussopimuksen rikkomista, jos Italian luokissa on krusifiksi seinällä. Tämä on johtanut huoliin monissa jäsenvaltioissa. Slovakian parlamentti on tehnyt päätöksen viime viikolla, jonka mukaan päätös on ristiriidassa meidän kristillisen historian ja perinteemme kanssa. Lopuksi totesin, kun luin huomenna torstaina äänestettävästä esityksestä päätöslauselmaksi, en oikein tyydy siihen, tuskinpa olemme näitä niin rohkeita, että voitaisiin tämä ottaa huomioon Lissabonin näkökulma. Herra Alamma. Grazie. Kiitos. Jos me joutuisimme pitäytymään siihen seikkaan, että meitä olisi vain muutama täällä läsnä keskustelemassa krusifiksista. Ajatella, että krusifiksista puhumiseksi meidän pitäisi ottaa esille jopa vielä toissijaisuusperiaatekin. Emme voisi tehdä johtopäätöstä, että elämmekään Euroopassa, jossa juutalaiskristillisestä perinteestä ollaan hä- häpeissämme. Ja kuten tiedämme, että tämä meidän yhteinen eurooppalainen kielemme, tämä perinne. Euroopan parlamentissa on 24 virallista kieltä. Se osoittaa, ettei ole muuta yhteistä kuin tämä juutalaiskristillinen perinne rouva herra Paro, minä sanoisin teille, miksi Sveitsissä järjestettiin kansanäänestys, jossa todettiin, että ei haluta minareitteja, niin unioni ja komissio, YK, Arabiliitto, Islaminen liitto, niin kaikki ovat lähteneet tuomitsemaan tämän kansanäänestyksen tuloksen, kun on kyse vielä Sveitsistäkin, joka edes kuuluu unioniin ja se on kuitenkin neutraali asiassa, joka koskee meidän identiteettiä ja meidän juuriamme. Merci, monsieur Alam. Kiitos, herra Alam. Herra Sogor. Köszönöm szépen, elnök asszony, protestáns lelkészként, akik nem a ker... Kiitokset, puhemies. Protestantit jotka eivät pidä tärkeinä ristejä tai krusifikseja. Heille haluan sanoa, että minä olen kotoisin vaalipiiristä, jossa 99 prosenttia on katolilaisia. Neljä lastani, eli kaikki lapseni, käyvät katolisessa koulussa. Heitä krusifiksi ei haittaa eikä tässä ole mitään eroa eri symboleilla, ei, minua, ei minuakaan haittaa muut symbolit. Joitain tällaiset symbolit haittaavat, koska he näkevät siinä inkvisition merkin, mutta niissä maissa, joissa ristit ovat äh, koulujen seinillä, kyse on perinteestä – kyse on myös kirkkojen kouluista, mutta ei tässä nyt oikeastaan pidä keskustella näistä asioista. Pitäisi pikemminkin keskustella siitä, kuinka päästään ulos talouskriisistä ja ratkaista muita vaikeita ongelmia. Täytyy pohtia, miksi parrikaudelle nousseet ihmiset ylipäänsä puhuvat nyt tästä. Haluan korostaa, ettei minulla ole yhtään mitään ristejä tai krusifikseja vastaan. Minä, minua tällaiset merkit eivät häiritse. Niin Italiassa kuin Romaniassakin täytyy luoda sellaiset olosuhteet, ettei tällaiset aiheuta ongelmia. Keskustelu Petro Pour une minuutti. In recent years we... Eh, hiljakkoin olemme eh, todistaneet eh, kampanjaa, jossa pyritään uskonnonvapautta rajoittamaan. Kristilliset hoitajat, jotka eivät saa rukoilla yhdessä potilaiden kanssa, kristillinen kirkkoherra, on taas hävinnyt Ison-Britannian vetomustoimistosta hävinnyt juttunsa uskonnonvapaudesta. Laitteet eivät todellakaan suojaa kristittyjä, pikemminkin päinvastoin. Kirkkojen uskonnonvapauslaki äänestettiin Nurin alahuoneessa kaksi vuotta sitten, ja siinä syytettiin EUn komission väliintulosta komissio tannassa mielipiteessään tosi, että Iso-Britannia tulisi uskon, uskonnonvapauspykälää lieventää näissä työllisyyslaissaan. Hävetkää täytyy suvaita se, että ihmisillä on ollut ja on vastakin oikeus ilmaista mielipiteensä. Kirsittyjä pitäisi suojella eikä rangaista lain kautta. Ja lopuksi vielä komission jäsen herra Baro, joka näihin puheenvuoroihin. Kiitos rouva puhemies. Parhaiten tuntemani maa on tässä aiheessa kärsinyt kovia joskus ja vain henkilökohtaisesti sanoisin, olisin toivonut, että Euroopan parlamentti pitäytyisi suvaitsevaisuudessa vuorova- vastavuoroisessa kunnioittamisessa on perheet, jotka haluavat kunnioittaa kristillisiä perinteitä, jotkut haluavat puolestaan kiistää nämä perinteet. Eurooppa muodostuu uskonnollisesta kulttuurisesta monimuotoisuudesta. Minun mielestäni meidän täytyy säilyttää malttia tämän tyyppisessä aiheessa. Haluaisin vain tämän yksinkertaisesti sanoa, koska minä olen parantunut, että kärsinyt näistä ylilyönneistä molemmin puolin. Mutta minä kuitenkin puhun myös oikeudesta ja totta puhuen en oikein ymmärrä, miten täällä nyt käydään keskustelua, kun se oikeastaan pitäisi käydä Euroopan neuvoston äh, yleiskokouksessa ja kansallisissa parlamentteissamme. Minun mielestäni siellä keskustelua pitäisi käydä. Minä joudun komission nimissä toteamaan, että totta kai komissio haluaa kunnioittaa uskonnonvapauden periaatetta. Totta kai reagoisi kaikenlaista syrjintää vastaan, jos joku henkilö kuuluu johonkin tietyn uskontoon. mutta komissio ei pysty toimimaan laillisten puitteiden ulkopuolella. Ei se ei voi toimia kuin perussopimusten vartijana ja kysymyksessä, joka ei varsinkaan, jos kyse jäsenvaltiosta, jonka asialla ei ole mitään tekemistä EU-oikeuden kanssa. Tämä minä nyt joudun sanomaan vain. Komissio voi vain panna merkille eri kannat, jotka tulivat täällä esille, mutta ei se nyt kuitenkaan voi EU-oikeuteen kuulumattomassa asiassa kertoa mitään kantaa. Vielä kerran tämä kuuluu jäsenvaltioiden sisäiseen oikeusjärjestykseen. Sen minä sanon oikeutta tulkitessani. Mutta totta kai keskustelu on hyödyllistä ja kiintoisaa, totta kai, vaikkakin vain yksinkertaisesti ottaisin, eh, pyytäisin kaikkia pitäjät olemaan maltillisia pitämään mielessä, että todennäköisesti Euroopan neuvosto ja sen parlamentaarinen yleiskokous voisi myös käydä keskustelua hyödyllisellä tavalla näistä eri tulkinnoista, joita voidaan tehdä ihmisoikeustuomioistuimen päätöksestä. Mutta totta puhuen voi vain todeta, että perussopimusten valtijana emme voi osallistua keskusteluun, joka ennen kaikkea koskee Euroopan neuvostoa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta. Olen pahoillani, että sen parempaa vastausta en voi tarjota tänä iltana. Mutta minun on oltava rehellinen vastauksessani ja rehellisesti ottaen kyse on ongelmasta, jotka ei kuulu mihinkään muuhun kuin kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmään. Kiitos komission jäsen. Teidän puheenvuoronne päättää tämän keskustelun. Et donc, et donc la... Ja niinpä, niinpä. Huomenna jatketaan 16. päivä 9. eteenpäin.